22. julkaistu. Sitaatti. laitan puuhakkuu. Niin siitä ajatellaan, että se vastaa noin viidenneksestä ihmisen aiheuttamasta kasvihuonepäästöistä. Enemmän kuin maailman junat, autot, laivat, lentokoneet yhteensä. Se on myös eksistentiaalinen uhka alkuperäisväestölle, jotka ovat riippuvaisia metsätaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Ja sitten toinen sitaatti toisesta sanomalehdestä, The Economist-lehdestä. 23. elokuuta tänä vuonna. Sitaatti. Vain kaatamalla vähemmän puita 2005 2013 Brasiliaan onnistui kahdeksan vuoden aikana säästämään kuusi kertaa niin paljon hiiltä kun Eltra Green Saksassa teki yhdessä maailman kalleimmassa uusiutuvan energialaitoksessa. Tapana ympäristö, tai ympäristönsuojelu tapana puiden suojelu, metsänsuojelu on vaikea lyödä. Ihan vain painottaakseni metsäympäristön merkitystä koko hankkeelle. Mainitsisin myös vain kaksi lukua. Laittoman puuhakkuun arvoksi on arvioitu noin 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain – Interpol arvioi viime vuonna, että laiton puhakkuu vastaan noin 30 prosentista kaikkia maailman metsätaloustuotantoa. Sitten tarkastus ja johtopäätökset ja suositukset. Ennen kuin menen auditoinnin tuloksiin, haluaisin lyhyesti esitellä aiheen sanomalla, että ohjelma alkoi 2003 Reflect-toimintasuunnitelma. Sillä on kaksi osatekijää, tarjontapuolen ja kysyntäpuolen osatekijä. Tarjontapuolelta tavoitteena oli ja vieläkin on tukea metsänhoitoa puuntuottajamaissa. Jos kysyntäpuolta tarkastellaan, niin siellä tavoitteena on hillitä laittoman puun tuontia EU-hun. 2005 Flektin lisenssijärjestelmä perustettiin äh, tietyille puutuotteille ja tietyille maille, jotka tulivat, ja tämä on yksi, VPI on siis tämä äh, avainkäsite, vapaaehtoinen kumppanuussopimus EUn kanssa. VPI ovat sopimuksia toisaalta EUn välillä ja toisaalta sitten puun vie ja maan välillä. Se velvoittaa molemmat osapuolet käymään kauppaa vain laillisesti kerätyillä tai hakatuilla puutuotteilla. 2003-2013 lukumäärien osalta yhteensä 300 miljoonaa euroa jaettiin EUn puolelta kahden kanavan kautta toisaalta yleisbudjetin ja sitten EDFien kautta toisaalta. Auditointi itse kattoi koko aika, ajan toimintasuunnitelmalle 2003-2013-2014 aika. Ja auditointi itsessään toteutettiin toisella vuosipuoliskolla viime vuonna 2014. Auditoinnin keskiössä oli toimintasuunnitelman hallinnointi, suunnitelman rakenne ja tavoitteet ja sitten FLEG-toimintasuunnitelman tehokkuus. Sitten auditointitulokset ensin, ennen kuin mennään suosituksiin. Pudotuikko toimintasuunnitelma laittomien hakkuuden ongelmaan innovatiivisella tavalla? Kyllä, toimintasuunnitelma on siis innovatiivinen. Miksi? Koska se yhdistää kauppa-aloitteet kehitysyhteistyöhön ja siirrettävään tukea siihen se ottaa kumppanimaat mukaan. Sen edistys ja tulosten saavuttaminen ovat mielestämme hyvin vaikeasti mitattavia. Miksi? Koska ei ole selkeitä tavoitteita eikä virstanpylväitä. Se on yksi monista ongelmista, joka sillä on. Neljä maata, Kreikka, Espanja, Unkari ja Romania, eivät ole vielä täysin toimeenpanneet EUn puuasetusta, joka sitten lopulta hyväksyttiin 2010, kuten tiedätte. Ja yhtenäismarkkinoilla kauppaketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki, kuten kaikki tiedätte mikä tarkoittaa, että laiton puu voi tulla EU-hun näiden neljän jäsenvaltion kautta vieläkin, kun samaan aikaan EU on tukenut lisenssijärjestelmäänsä varmistaakseen, että puuntuottajamaat kautta maailman vievät vain laillista puuta. Ja voi siis sanoa, että pik- pikkasen haisee tässä ristiriita. Toisaalta EU on opettanut puuntuottajamaita tuottamaan tai viemään vain laillista puuta, laillisesti kaadettua puuta. Mutta samaan aikaan vielä sallitaan laittomasti hakatun puun tulevan EUn markkinoille. Komissio varmaankin mainitsee myös, mutta että tai että kerron teille, että komissio on, tehn, on lähtenyt rikkomusmenettelyyn kaikkia neljä, neljää jäsenmaata kohtaan eri vaiheissa. Onko komissio asettanut selkeästi avut etusia kohtaisesti? Ei. Eli priorisointia puuttuu mikä tarkoittaa, että kun rahoitus ja tekninen tuki on rajoittunut, niin se on sirpaloitunut suureen maajoukkoon ja se on hälventänyt sitten tuen vaikuttavuutta. Teemme sen johtopäätöksen, että kaiken kaikkiaan EUn tuki maille ei ollut riittävän vaikuttavaa. Päähankkeet, jotka tutkittiin, olivat ongelmallisia erityisesti kun pyrittiin parantamaan julkisten viranomaisten kykyjä ja kapasiteetteja, vaikka saman aikaan täytyy sanoa, että FLECT kylläkin vahvisti enemmän kansalaisjärjestön, kansalaisjärjestöjä. Saimme myös selville, että edistys lisensointia kohti on hidasta. Mikään pututtaja maa ei ole vielä saanut täysimääräistä fleg lisenssointia Kutsuisin sitä näin, että tällä hetkellä puheenjohtaja on tällaisen FLECT-väsymyksen riski Kyseisesti maiden joukossa. Seuranta ja raportointi ovat epätyydyttävällä tasolla ja komission mielestämme ei ole säännöllisesti raportoinut FLECT-toimintasuunnitelman edistymisestä – ja kuten mainittiin, mainitaan dokumentissa, auditointiraportissa, niin puuttuu myös laaja, laaja tietokanta. Mikä mielestämme on ongelmasta? Jos tietoja ei ole ja jos ei niitä tunneta, niin on kovin vaikea harjoittaa asianmukaista toimintapolitiikkaa. Onko komissio ryhtynyt aloitteisiin? Kyllä on. On ryhtynyt joihinkin aloitteisiin, useisiinkin, erityisesti 2014 toisella vuosipuoliskolla, kun auditointi alkoi tilintarkastustuomioistuimessa ja toteutettiin. Tietysti en uskaltaisi ehdottaa sitä, vihjata siihen, että kahdella tuomella olisi yhteyttä. Se, että tilintarkastustuomioistuin auditointi alkoi ja että komissio ryhtyi aloitteisiin. Sitten suosituksemme, mitä suosittelemme. Ensinnäkin suosittelemme, että komissio määrittelisi selkeät tavoitteet ja myöskin keinot saavuttaa ne kaudella 2016-2020. Toinen suositus. Komission mielestämme täytyy tiukasti vaatia, että puuasetusta noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa täsmällisesti. Ymmärrän, että niin tehdäänkin tällä hetkellä kun rikkomusmenettelyt on aloitettu. Kolmanneksi, paremmin voidaan hyödyntää näitä yksityisiä, hyvämaineisia sertifiointielimiä, joita on olemassa. Niitä voidaan hyödyntää paremmin. Neljänneksi, suositus, kuten sanoin, niin löydöksissämme priorisointia tarvitaan – maita kohtaan. Mielestämme EU-rahan pitäisi mennä sinne, missä vaikutus on maksimaalinen. Ettei FLEC-tukia sirvaloiteta. Sitten komission pitäisi tukea ja alkaa raportoida joka toinen vuosi FLECT-toimintasuunnitelman edistyksestä. Raportoinnissa on ollut puutteita. Viime kaudella siis. Ja sitten viimeinen suositus nykyistä arviointia pitäisi käyttää siihen, että tehdään parannuksia nykyiseen lähestymistapaan. Niin lisäsi vain, rouva puheenjohtaja, että komissio hyväksyi kaikki kuusi suositusta tilintarkastustuomioistuimelta. Sitä vain muutama sana vielä lopuksi. Esittelijänne työasiakirjasta, herra Zeller. Suurella mielenkiinnolla luimme hänen ehdottamansa äh, ehdotukset kohdissa 7-17. Täytyy sanoa, että ne ovat kovin täsmällisiä, niin kuin mekin yritämme olla auditointikertomuksissamme. Ne ovat täysin sapussoinnussa auditoinnin löydösten kanssa, ne ovat realistisia ja mielestäni niissä keskitytään oikeisiin heikkoisiin kohtiin, joihin täytyykin pureutua komission puolella. Joten voin vain ja haluankin onnitella häntä työasiakirjastaan. Kiitos puheenjohtaja, vielen dank. Vielen dank, Herr <clears throat> Pinksten, der Bericht. Oikein paljon kiitoksia kollega Pinksten ja nyt puheenvuoro esittelijä Zellerille. Kiitos. Vielen dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. sinäkin Suuret kiitokset edustaja Pinkstenille ja tilintarkastustuomioistuimelle ja kollega Pingstenin tiimille tästä kertomuksesta koskien laittamia hakkuita. Kyse ei ole vain trooppisista puulajeista, vaan kaikista laittomista hakkuista. Minkälaisia vaikutuksia tällä toiminnalla on, niin kollega Pinkson kertoi siitä jo enemmän. Ja eilen hän alkoi Pariisissa ilmastokonferenssia sitäkin vasten peilaten asia on päivän polttava. Luin kertomuksen alkuun, luulin, että mielenkiintoinen aihe, katsotaan mitä tapahtuu. No, olin aika lailla ärsyyntynyt ja masentunut, sillä tämä kertoo, että vaatimuksemme ja kauniit puheemme ja todellisuus toimintamme kautta ovat aivan kuin eri planeetoilta. Mielestäni meidän tulisi käyttää erityiskertomusta hyväksemme asian perinpohjaiseen käsittelyn varmistamiseksi. Kyse ei ole vain ainoastaan kansanterveydellisistä ja kansantaloudellisista vaikutuksista 10-15 miljardia dollaria olisi arvioiden mukaan tulonmenetyksenä verotuspuolella. Kollega Pinksten totesi, että vuosittain kaupan volyymi on puolitoista miljardia dollaria. Eli kyse ei ole pienestä metsurin kepposesta, vaan aivan järjestäytyneestä toiminnasta – ja kyse ei ole vain ainoastaan puutavarasta, niin kuin kollega Pinkston totesi, kyse on myöskin alkuperäiskansojen elinoikeudesta, luonnon monimuotoisuudesta ja tietenkin ilmaston suojelusta, josta hyötyy koko maailma. Ja sitten vuoden 2003 aiesopimus, eli että tavoitteen asettelun kautta yhteistyössä kumppanimaiden kanssa yritetään saada tuloksia aikaiseksi. Se oli varmaan oikea lähestymistapa, mutta tilintarkastustuomioistuinhan antoi lehdistötiedotteelleen otsakkeen, että EU pitää ensin katsoa omaa napaansa. Neljä maata on vielä unionissa vailla toimintaa, eli vuoden 2010 asetus ei ole pantu täytäntöön, eli olisi voinut kuvitella, että viisi vuotta riittää transponointiin. Eli aikaa kyllä oli tarjolla, mutta nyt on jo kuultavissa, että unionissa laittomasti hakattua puutavaraa on markkinoilla naapurivaltioista tuodaan unioniin laittomasti hakattua puutavaraa ja sitä vielä tuetaan Ukrainasta. Viimeisin esimerkki tähän liittyen on tarjolla, eli tässä vain yksi esimerkki. Eli nyt on tarpeen katsoa, kuka vastaa mistäkin ja ponnistella voimakkaammin tätä ilmiötä vastaan. Ja emme voi missään nimessä ymmärtää sitä, kun nyt viittasin tähän vastuukysymykseen, eli että miten komissiossa toimitaan. DEFCO-pääosasto vastaa sopimusten varojen hallinnoinnista ja tekee sopimukset Honduraksen, Guajanen ja AKT-maiden kanssa. Ympäristöpääosasto vastaa taas Aasian alueesta ja vastaa poliittisesta keskustelusta niiden maiden kanssa, joissa puutavaratuotantoa toteutetaan. Ja sitten yhteisvastuu on latinalaisen Amerikan osalta ja sitten on olemassa vielä FLEGT ja YK on FAO vastaa AKT FLECT järjestelmä. Voi hyvät hyssykät, eihän tämä näin voi mennä. Eräs preussilainen tunnettu kenraali sanoi, että kuljetaan eri väyliä, mutta isketään yhdessä mutta nyt voidaan sanoa, että viiden, viimeisen 12 vuoden aikana on käytetty 300 miljardia euroa. Paljon on tehty, mutta mitään ei saatu aikaiseksi. Kahden maan kanssa saatiin noin suurin piirtein toimiva kumppanuussopimus aikaiseksi, mutta siinäpä kaikki. Kollega Pingston totesi, että Brasiliassa on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, muun muassa taisteltaessa – laitonta metsänhakkuuta vastaan ja trooppisten metsien tuhoamista vastaan, mutta jos tilanne oli sellainen vielä jokunen aika sitten, että joka minuutti Brasiliassa trooppista metsää tuhottiin neljän jalkapallokentällisen verran, niin nyt minuutissa metsää hakataan vain yhden jalkapallokentällisen verran. Ne, jotka kovin, välein, kovin ottein puuttuvat tilanteeseen, niin sanovat, että heillä ei ole juurikaan tukea tarjolla, ei myöskään välinepuolella. Eli jos heitä autettaisiin enemmän, niin tulokset olisivat vielä paremmat. Ja minäkin uskon, että jos varoja olisi käytetty niiden tukemiseen, jotka todellakin taistelevat laittomia hakkuita vastaan ja metsien tuhoamista vastaan, niin tilanne olisi parempi, mutta kyse ei ole vain ainoastaan sademetsistä. Me olemme kuulleet sanottavan muistakin maista, että esimerkiksi Venäjällä Saksan pienen osavaltion verran metsätiloja on palannut tai metsäala on palannut ja ei ole tehty mitään ja metsä tarvitsee satoja vuosia selviytykseen tästä kärsimyksestä, joten meidän täytyy huomioida tämä asia myöskin muilla poliittisilla aloilla silloin, kun puhutaan kehitysyhteistyön piiriin kuuluvien kumppanuussopimusten allekirjoittamisesta, erityisesti silloin, kun haluamme solmia sopimuksia uusien maiden kanssa tai neuvottelemme suurien maailman toimijoiden kanssa vapaakauppasopimuksista, riippumatta siitä, onko kyse Kiinasta, Japanista, Intiasta tai Venäjästä. Venäjänkin kanssa täytyy keskustella yhtä lailla kuin Intian kanssa silloin, kun kyse on tästä laittomasta puun hakkuusta. Mitä taas tulee ehdotuksiin ja suosituksiin, ne niin tilintarkastustuomioistuimen puolelta, niin niihin liittyen olen tehnyt omat lisäykseni, eli Toivoisin, että huomioitte nämä ehdotukseni. Vielä kerran kiitokset tästä erityiskertomuksesta. Selkeästi tästä käy ilmi, minkälaisesta ongelmasta on kyse, ja ongelma on ratkaistava erityisesti Pariisin valossa ja käytävien keskustelujen valossa. Vielä kerran kiitokset myöskin kollega Sotielle ja avustaja Reicheltille yhteistyöstä ja avusta. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Kollega Czarnetski. Niin, pyydän anteeksi, en nähnyt teitä. Olkaa hyvä. Thank you very much indeed, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin Sellerille kiitokset konkreettisesta ja hyvästä tärkeästä työasiakirjasta. Minä haluaisin kiittää myös herra Pinkseriä. Kiittää tästä erityiskertomuksesta. Tässä nyt on tärkeää se, että komissio käyttää selkeitä kriteereitä apunaan komission täytyy tarjota kriteereitä, joita voidaan helposti myös täytäntöön panna. Toiseksi komission täytyy koordinoida paremmin äh, eri toimia laittomia hakkuuten osalta veripolitiikan lohkolla, mutta tässä tärkein kysymys oikeastaan sen jälkeen, mitä Zellerkin tässä toi esille, on eri äh, kaoottinen tilanne pääosastojen kesken. En ymmärrä tätä. Ja, Edustaja Gilitsu. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin todeta, että herra Zellerin työasiakirja on varsin hyvä mietinnössä on lueteltu aika lailla eri ongelmia 2010 asetusta. Ei ole vielä täytäntöön pantu neljässä jäsenvaltiossa ja pyydän aika kiintoisena näkökohtana. Mietinpä vain, miksi toimielimet eu eivät ole tehneet ponnekkaammin jotain asian suhteen. Haluaisin myös kysyä seuraavaa. Kuinka paljon laittomista hakkuista peräisin oleva puuta on EU:ssa? Onko lukuja? Tiedämme suurin piirtein, kuinka paljon laitonta puutavaraa tulee EU-hun muista maista. Tästähän on taloudellista haittaakin yrityksille Euroopan unionissa, jotka käyvät kauppaa laillisella puulla. Mielestäni varmasti laillisesti korjattu puu on paljon kalliimpaa kuin eu tuleva laiton puutavara. Vielä yksi asia. Miten te aiotte lisätä sertifiointien määrää laittomien hakkuiden ongelmasta? Tämä varmasti auttaisi ratkaisemaan ongelman. Kiitos. Kollege Gebrandi, bitte. Ja seuraavana edustaja Gebrandi. Um, thank you. Niin, kiitos. Danke, sanapuhuja. Kiitos herra Pinksterille selkeästä alustuksesta. Haluaisin kiittää esittelijämme herra Zelleriä hänen mietinnöstään. Ensinnäkin aika usein keskustelemme asioista, joilla ei välttämättä ole suurta vaikutusta muuhun maailmaan, mutta silti keskustelemme niistä. Mielestäni herra Pinkster hyvin selkeästi teki selväksi, että miten tärkeä asia laittomat hakkuut ovat ja että miten suu valtava mittakaava ongelmalla on sekä biodiversiteetin menettämisen ja sen myötä tietysti myös miljoonia tuloja menetetään ja myöskin mikä on vaikutus kasvihuoneilmiöön. Eli ongelman mittakaava on valtava, mutta siltikin nyt jos luen tämän tilintarkastuomioistuimen kertomuksen ja näen, että 12 vuoden jälkeen, kun järjestelmä on yritetty perustaa, niin paljonkaan ei ole saavutettu. Se on enemmän kuin huolestuttavaa. En nyt toista, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Muutama yksinkertainen kysymys vain. Ensinnäkin, koska puun laillisuussertifikaattia ei ole ollut 12 vuoteen, onko näköpiirissä lähitulevaisuudessa se, että sertifiointi saataisiin? Niin, ja jos niin, niin minkä maan tai maiden osalta? Toiseksi tiedän, että komissio on alkanut työnsä oman FLECT-arvioinninsa viime vuonna. Se oli määrä julkaista viime kuussa lokakuussa tänä vuonna ehkä komissio voi selventää, että mikä asiantila nyt on. Ja tiedän, että vastaus on se, että arviointia täytyy odottaa, mutta onko Flekt-järjestelmälle tulevaisuutta, jos 12 vuoden jälkeenkin on niin vaikea saada kai jotain tällaista? Silloin ehkä tiettyjä johtopäätöksiä täytyy tehdä. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, olen tyytyväinen, että puuasetuskin mainittiin. Se tulee sille herra Pimsterin esityksessä. Ymmärsin, että rikkomusmenettelyt ovat alkaneet. Ehkäpä komissio voi sanoa jotain, että mikä siinäkin asiassa asiantila on. Kiitos. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset siitä, että ympäristövaliokunnan edustajana olette täällä edustettuna mukana. Tietenkin kaikki muutkin jäsenet ovat saaneet kutsun, kuten Batstaskin, tähän erityiskertomuksen esittelyyn. Kollega Ridolfi, olkaa hyvä. Bitte beantworten Sie auch schon. Ja jos voitte vastata esitettyihin kysymyksiin. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä ainakin yritän vastaamaan kysymyksiin. Aina yritämme parhaamme. Ensin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä Pinksteeniä kertomuksen esittelystä. Kiitos tilintarkastustuomioistuimen koko joukkueelle perusteellisesta työstä, kuten hän totesi, me hyväksyimme suositukset, eli tuemme sitä, mitä he haluavat meidän kohentavan. Kaiken kaikkiaan tämä nyt on ensimmäinen asia, jonka haluan ottaa esille. Kiitos myös Zellerille mietinnöstä. Ja minä halusin nyt käydä läpi tässä jotakin asioita, jotka tulivat esille kaaren arvostuksen pohjalta ja joitakin kysymyksiäkin tuli valiokunnan jäseniltä. Te mainitsitte, että FLEGT on kovin monimutkainen hanke. FLEGTin toteuttaminen ei tästä vain tuloksiin, sinällään tärkeä sekin, mutta se sinällään jo on jo hyvä asia, koska poliittinen keskustelu eri maiden kanssa, jotka ovat mukana kumppanihankkeessa, on poliittista siis, poliittista keskustelua korruptiosta, hallinnosta, oikeusvaltioperiaatteesta, vähemmistöjen kunnioittamisesta ja niin edelleen. Eli Flektin reunamilla on paljon sellaista, joka ei suoraan liity sen lopputulokseen. Ja se on monimutkainen hanke kun viimeksi ihan juuri totesitte, että ehkä pitäisi jotain johtopäätöksiä tehdä, koska se on niin monimutkainen. Ja joskus tämä tehtäväkenttä on aivan ylivoimainen. Siis neljä maata ei ole vielä saatanut osaksi kansallista lainsäädäntöä puutovarasetusta. En tiedä, kuinka pitkälle nyt mennään. Rikkomusmenettely on kyllä käynnistetty ja siinä on omat määräaikansa, joita on noudatettava. Toiseksi, täällä mainittiin, että FLECT on prosessi, jota on hankala mitata. Ja kun totesin juuri, että miten korruptiota mitata, tai korruption torjunta paremminkin, se on hankalaa, koska ihan laillisuutta kun ei voi mitata on hyvin hankalaa määrällistä tätä, jos mietin tuota kysymystä, kuinka paljon on laitonta puutavaraa EU-ssa. Sitä on ihan hankalaa sanoa, koska se on laitonta. Muuten voitaisiin käyttää rajoilla jotain mittatikkua. Me pyrimme kuitenkin hyviä käytänteitä ajamaan. Ei ole kyse pelkästään laittomista hakkuista, vaan myös metsien häviämisestä. Herra Pinksten tämän hyvin jo totesikin. Hän mainitsi myös joitakin tärkeitä sanomalehtitietoja. Me pyrimme tarjoamaan metsän taloudessa myös hyviä käytänteitä, koska tämä liittyy monen ihmisen elinkeinoon, kun he elävät metsätaloudesta. No sitten enemmän vähän yksityiskohtaisempia asioita. Todettiin, että ei ole mitenkään pantu tärkeysjärjestyksen asioita. Olemme tehneet niin paljon asioita niin monessa maassa. Itse asiassa meillä on 15 maata mukana vapaaehtoisten kumppanusopimusten piirissä. Henkilökohtaisesti käy neuvotteluja yhdestä ja olen mukana toisessakin. Pitää paikkansa, että me olemme jakaneet vähän ympäristön kanssa DevCo Afrikaan, Latinalais-Amerikan ympäristöpääosasto puolestaan hoitaa Aasia, mutta kyllä tämä on ihan johdonmukaista. Tämä vain osoittaa, että komission yksiköt voivat samassa hengessä tehdä työtä savoitteen kriteereiden pohjalta. Vapaaehtoinen kumppanuussopimus sinällään on jo hyvin monimutkainen menettely. Kun niitä tarkastellaan, niin aloittiimme tämän 2005 tai ainakin joidenkin neuvottelut aloitettiin 2005, jotkut saatiin jopa päätökseen. Sitten tuli sopimusten täytäntöpano. Se on yksi näistä tuloksista, joita Flektiltä on odotettavissa. Jotkut käynnistyvät vasta 2010, eli viisi vuotta vastaan kulunut. Tämä edellyttää myös lainsäädännön muuttamista joissakin maissa jopa perustuslain muuttamista sitten että FAO meitä. Meillä on myös vapaaehtoisia ohjeita. Tämä liittyy myös maan omistukseen. Kuka omistaa maan? Se on iso keskustelu. Parlamentissa on joskus keskusteltu myös anastuksista. Eli tässä on kyse hankalista kysymyksistä lainsäädännön parissa. Ja sitten vielä sen päälle muu lainsäädäntö, kun me pyrimme myös jotenkin huomioimaan julkisviranomaisetkin, kuten täällä todettiin, mutta myös kansalaisyhteiskunnan edustajat. Vielä toistaisin sen, että hyvä hallintotapa on yksi kaikkein tärkeimpiä sivutuotteita. Ja minä voin tämän vahvistaa teille, koska joka vuosi me tapaamme lähettiläämme edustustojen päällikön Flektmaista. Minulla on omat erityiskokouksensa 15 lähettilään kanssa. Minä voin vahvistaa teille, että kaikki jatkuvasti sanovat meille, että ei kun jatketaan vaan. Se, että meillä on FLECT tai vapaaehtoinen kumppanusopimus, pitää kanavat auki ja voidaan torjua korruptiota ja saada aikaan hyvää hallintotapaa. Komissio sinällään on kiitollinen tilintarkastustuomioistuimen suosituksista niin, että voitaisiin FLECT toimintasuunnitelman suorituskykyä kohentaa. Jotkut suositukset on jo käytössä ja aiomme jatkaa tämän kanssa ja mietimme, mitä keinoja on toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa vielä kohta. Hyvä Pinksten, minä kyllä vakuutan teille, ei sitä viime vuonna nopeutettu, vaan se oli mukana kyllä tässä johtuen näistä tapahtumista, mutta hyvä, että se nyt sitten sattui yksin teidän erinomaisen tilintarkastuksenne kanssa. Komissio pyrkii hoitamaan flex-tukeakin mahdollisimman tehokkaasti me olemme kääntyneet juristiemme puoleen, että tällaisen saimme muokattua. Mutta todellakin FLAT on erittäin tärkeä väline kumppanuudessa eri maiden kanssa. On kuitenkin vaikea väärällistää saavutuksia ja pitää paikkansa, että vielä ei ole leimattua puuta flektissä mukana. Indonesian ja Ghanan kanssa olla lähellä mutta ei ihan vielä niin pitkällä. Minä haluaisin myös tähdentää sitä, että puutavara-asetus sinällään on minun mielestäni kaikkein tärkeimpiä saavutuksia Flektissä. Puutavara-asetus syntyi Flektistä eikä päinvastoin. Eli se on aika iso saavutus jo. Siitäkin nähdään, että jotkut EU-maat joutuvat vielä läksynsä tekemään Flekton on komission ja jäsenvaltioiden yhteinen hanke, ei pelkästään komission hanke. Tämä tarkoittaa totta kai, että jos meillä on toimintasuunnitelma jossakin maassa, niin me teemme edustustojen kanssa yhteistyötä, jotta tätä voidaan lykätä eteenpäin. Ajatelkaapa, kuinka paljon me olemme panemassa voimavaroja tähän, ja kun olette oikeassa kuitenkin, leimattua puuta ei vielä ole käytössä. Tämä johtuu siitä, että tässä on monia mutkia matkassa institutionaalisesti, operatiivisesti ja niin edelleen, kun ajatellaan myös minkälaisia sidosryhmiä tässä on mukana. Komissio kyllä jatkaa ponnistelujaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi FLEX-toimintasuunnitelmassa. Me saamme innoitusta tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, kuten myös arvioinnista arviointi tuli vasta ihan hiljattain, tämä ensimmäinen luonnos. Ja me sitä nyt työstämme. Toivottavasti voimme sen tammikuussa julkistaa. Arviointi on todellakin tärkeää. Kun ei ole kaikkia tietoja vielä käytössä, meidän täytyy tehdä hyvin perusteellinen arviointi, jotta voimme käynnistää keskustelu siitä, miten jatkaa Flektin kanssa. Ajatuksena on laatia henkilöstölle työasiakirja, myös tilintarkastuksen ja arvioinnin keskustelun innoittamana, ja sitten voidaan ehdottaa, miten jatkaa. Mainitsitte FLECT-väsymyksen uupumuksen, ei pelkästään 15 maassa, vaan myös kyllä ihan komissiossa minunkin niin Se koskee kaikkia, koska se on niin kauhean hankala saada tuloksia. Mutta kun huomaan, että kollegat edustuksessa todeta, että ei kun jatketaan tämän kanssa, koska on niin tärkeää, että tämä toteutuu, niin silloin yrittää kaiken keinoin löytää jatkolle mahdollisuuksia. Flex on poliittinen puite, ei kehityshanke, haluan tätä tähdentää. On kyse poliittisista puitteista, joka liittyy tietenkin moniin kehitysyhteistyön saavutuksiin tai tavoitteisiin Kyse on kattavasta poliittisesta hankkeesta liittyen laittomiin hakkuihin. Mukana ovat komissio, jäsenvaltiot ja kumppanimaat. Me olemme todella sitoutuneet siihen, että FLECT-toimintasuunnitelma toteutuisi, jotta voitaisiin maailman mittakaavassa puuttua aavikoitumiseen ja laittomiin hakkuihin. Ja sitten pari kysymystä vielä. Me haluaisimme korostaa myös kriteereitä, valikoida 15 maata, jotka tulisivat mukaan vapaaehtoisiin kumppanusopimuksiin, Niihin keskitetään ponnistelut. Tavallaan tämä voisi olla ainokainen tavoitte, koska meillä on muuta toimintaa muissa maissa ja tätä nyt ollaan miettimässäkin arvioinnin yhteydessä. Laittomien hakkuiden torjunnan koordinointi sitten Kyllä, sitä komissiossa hyvin koordinoidaan. Olen nyt pahoillani. Kyse on myös toiminnasta näissä maissa. Poliisi ja täytäntöpano viranomaiset ovat vastuussa siitä. Tässä on vähän yhteen törmäystä, kun ei ole kaikkia valmiuksia. Me voimme olla vaikka kuinka fiksuja itse sopimuksessa jossain maassa. Mutta jos poliisivoimat, täytäntöönpano, lainvalvonta ylipäätään – tai yleensä korruption torjunnan puitteet ovat huonossa jamassa, niin emme onnistu torjumaan laittomia hakkuita, jos kaikki muukin on kovin laittomissa puitteissa. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että me olemme kyllä tarkkaan panneet korvan taakse tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, meillä on selkeät tavoitteet 2016-2020 kaudelle. Arviointikin auttaa meitä selventämään indikaattoreita. Meidän täytyy tiukemmin asetusta täytäntöön. Kyllä, rikkomusmenettely nyt on menty, että kaikki jäsenvaltiot myös täytäntöpanisivat asetusta. Sitten yksityistä sertifiointi, kyllä, tästä olemme aivan samaa mieltä. Olemme jo käynnistäneetkin kriteereiden yksilöimisen ja käytännön toimien toteuttamisen. Ja sitten arviointi vielä. Me keskustelemme tästä piakkoin jäsenvaltioiden edustajien kanssa, että tässäkin voidaan yhteisesti kantaa vastuuta komission jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Ja, vielen Dank, Herr Pinksten, zum Kiitokset ja lopuksi vielä kollega Pinksten, olkaa hyvä. Well, thank you, Madam Chair. Uh... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. No eipä tähän ole hirveästi lisättävänä. No ehkä vielä täydennyksenomaisesti siihen, mitä kollega Rudolfi totesi menettelyihin liittyen. Saaneen antaa tähän liittyen lisää infoa. Espanja, Romania, Unkari ja Kreikka ovat nämä neljä maata. Mikä on tilanne Espanjan ja Romanian osalta? Menettely on vasta ensi vaiheessa eli ilmoitus on välitetty näille kahdelle jäsenvaltiolle, eli Espanjalle ja Romanialle – mitä näihin muihin kahteen jäsenvaltioon tulee, Unkarin ja Kreikkaan, niin on siirryttyä kakkosvaiheeseen, eli perusteltu lausunto on lähetetty näille maille 22. lokakuuta. Eli tämän verran tietona teille. Oikein paljon kiitoksia siitä, että olette olleet kiinnostuneita erityiskertomuksestamme ja toivottavasti siitä on paljon hyötyä myöskin muille valiokunnan jäsenille ja komissiollekin. Joten oikein paljon kiitoksia. Kollegit Zeller zum Schluss. Ja lopuksi edustaja Zeller. Also Herr Ridolfi sagte ja, dass... Niin, tässä sanottiin, että Fleck pitäisi olla poliittinen hanke, jos näin on. Enkä halua kiistääkään, että sillä on suuri poliittinen merkitys. Niin sitten se täytyy poliittisesti myös priorisoida mutta nyt ei voi sujua äh, tulevaisuudessa niin kuin tähän asti, vaan se täytyy nostaa ihan eri tasolle. Tähän astihan saavutetut tulokset olivat marginaalisia, 300 miljoonaa euroa on jaettu rahaa siinä. Ei ole äh, edes määriteltyä budjettia sille. Osin tuli yleisbudjetista rahoitus, osin sitten Euroopan kehitysrahastosta – rahoitusvälineestä, kehitysyhteistyöhön osa sieltä, kahdenvälisistä, alueellisista tai temaattisista tai maantieteellisistä ohjelmista, kuten myös Euroopan kumppanuus- ja naapuruusohjelmista. Saavutetaanko sitten tällä hajautuneella rahoituksella jotain sisällöllisesti? Ja nyt jos sitten kansainvälisellä tasolla sanomme, että EU haluaa olla eturintamassa äh, ilmastonsuojelussa, se on tietysti noudattava, jos emme pysty edes omalla kotipihallemme saamaan asioita kuntoon. Esimerkiksi ne, jotka eivät vielä putovara-asetusta toimeenpanneet, niin täytyy ruveta toimiin. Ei kirje riitä, jos samaan aikaan on tässä mahdollisuus useita miljoonia saada voittoja jos voi osallistua laittamaan puukauppaan ilman, että olisi valvontamahdollisuutta. Ja sitten jos vapaaehtoisuuden työ vie eteenpäin, niin sitten täytyy mennä sito, sitoviin toimenpiteisiin, jotka tekevät tästä äh, sellaisen, että sitä voidaan oikeudellisesti hallinnoida. Eikä niin vain, että torutaan sormea näyttämällä, vaan kaikki sujuisi silti niin kuin tähänkin asti. Ensin tietysti täytyy parata joksua sisäisesti, mutta tietysti myös mitä tulee näihin ulkoisiin ponnistuksiin, niin, ja paljon siitä on jo mainittukin, niin eh, monilla rintamilla tietysti täytyy eh, kamppailla, jos ratkaisu halutaan saada aikaan. ulottainen työ ei siinä johda menestykseen. Mutta sitten se täytyy olla myös komission sydäntä lähellä olevassa asia ylipäänsä, että tämä aihe ei hajautetusti kiinnosta tai anneta vastuuksi sitä eri yksiköille, vaan että se on osa komission työohjelmaa ylipäänsä ja sitten, että sen mukaisesti se saa, sen mukaisena sitä kohdellaankin. Punktis. Oikeastaan asiat on jo käsitelty tältä osin, mutta kollega Ajala Senjär. Kiitos Herra Zettelin, Sellerin mietintö työn vielä sinällään ihan hyvä mietintö. Muistuttaisin, ettei tule vääriä odotuksia sen pohjalta, mitä herra Pinsten totesi, että pitää paikkaansa neljäsenvaltiota, ei ole vielä käynnistänyt asetuksen täytäntöönpanoa. Toivottavasti omani no, vaalikampanjat ovat nyt päällä, mutta vaalien jälkeen tulee uusi hallitus, toivottavasti se hoitaa se välittömästi. Mutta ei tule vääriä odotuksia, täytyy muistaa, että ne, jotka ovat Tuo täytäntöpanneet, niin ne eivät noudata välttämättä. Belgia on Brasilian jälkeen kaikkein tärkein laittoman puutavaran viejä. Rotterdamissa tamasta käsin myös viedään tavaraa. Eli ei se liitä, että allekirjoittaa jonkun paperin, vaan täytyy myös toteuttaa sitä. Tarvitaan tarkastusjärjestelmiä myös, jotta voidaan taata, että kun asetus on hyväksytty, jos ajatellaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sitä noudatetaankin. Tulee sellainen vaikutelma, että jos se noin vain allekirjoittaa, totta kai niitä täytyy tehdä, totta kai meidänkin niitä täytyy tehdä, että se on siinä sitten. Ei, jos kuitenkin laitonta puuta edelleen tuodaan, siitäkin huolimatta, niissäkin maissa, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen, vähän mutkikkaampihan tämä on. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimelle. Kyllä tämä on aika lailla valistavaa työtä. Kyllä tämä oli rikastava keskustelu. Kiitokset siitä teille. Te kyllä teitte syvältä luotavaa työtä. Sitten seuraavaan esityslistan kohtaan komission jäsenten toimintasäännöt. Jokinen aika sitten keskustelimme toimintasääntöjen uudistamisesta. Nyt on tarjolla tutkimus, joka täydentää meidän tekemäämme työtä. Eli kun keskustellaan sit siitä, että mitä Barossa kakkosen komissaarit nykyään tekevät ja pitäisi, mitä nämä menettelyt, jotka löytyvät toimintasäännöistä, mitä hyötyä niistä on ollut, onko niitä hyödynnetty ja nyt haluaisinkin antaa Viki Känille puheenvuoron, että voisitte kertoa meille tekemänne työn tuloksista, olkaa hyvä. Um, Kiitos kovasti tilaisuudesta tulla puhumaan tänne tänään. Todella arvostan tätä, kiva olla täällä. Ellette tunne tätä laitosta, niin CEO on kampanjointi- ja tutkimusryhmä. Me selvitämme loppauksen vaikutuksia EUn päätöksentekoon ja politiikan muotoutumisen. Me olemme myös avoimuuden puolesta puhuvan liittoutuman jäsen. Me olemme paneutuneet erinäisiin asioihin, kauppapolitiikkaan, maatalouteen, elintarviketeollisuuteen, mutta myös eturistiriitoihin. Varmasti täällä kaikki kyllä tiedätte, mitä tarkoittaa pyöröovi. Kyse on siitä, kun ihmiset liikkuvat virasta pois tai virkaan tulevat merkittävissä posteissa. Tuleeko vastaan turistiriitoja? Viime vuosina me olemme selvittäneet aika laajalti. Meillä on niin kutsuttu Revolving Door Watch käytössä. Se paneutuu ongelmallisiin tapauksiin, joita on tullut vastaan, kun olemme olleet sitä mieltä, että säännöt eivät ole riittävän vahvoja tai niitä ei ole kunnolla toteutettu. Hiljattain julkaisimme myös raportin TTIPstä ja vyöroovista ja ilmastopolitiikasta, mutta nythän täällä puhutaan nimenomaan komission jäsenten toimintasäännöistä ja mitä se, miten se liittyy pyöröoviin. Me olemme todella tarkkaan käyneet läpi Barroso kakkoskomission jäsenten liikkeet. Aion nyt esitellä löydökset tässä lyhyessä alustuksessa. Ehkä tämän alustuksen jälkeen voidaan vielä pyrkiä takaamaan sen, että kaikki saavat kappaleen tästä kertomuksesta. Varmasti valiokunnan jäsenet kyllä tietävät, miten nykyinen järjestelmä toimii. Komission jäsenten kohdalla, jotka ovat lähteneet komissiosta ja haluavat uusiin tehtäviin. Kuten totesin, aina noudatetaan komission jäsenten toimintasääntöjä. Heidän täytyy hakea lupaa uusille työtehtäville, vaikka se nyt ole määritelty, mikä se työtehtävä on, puolitoista kuukau- vuodeksi, jos on jonkinlainen kytkös edelliseen salkkuun, niin, niin kutsuttu ad hoc eettinen komitea antaa lausunnon, jos ei nähdä oleva mikälaista yhteyttä edelliseen salkkuun, niin pääsihteeri komissiossa antaa oma lausuntonsa. Ja viime kädessä sitten kollegio viikoittaisissa kokouksissaan tekee päätöksen kussakin tapauksessa. Ehkä päästä selitän tarkemmin sen, miksi me olemme sitä mieltä, että tämä järjestelmä ei ole riittävä eikä oikein selviydy. No tässä lyhyesti tutkimuksemme tuloksia. 26 komission jäsentä oli, joka lähti varousu kakkosesta joko viime vuoden lokakuussa tai juuri ennen sitä ja 98, ehkä jopa satakin erilaista uutta työtehtävää on heidän kontolleen tullut niin, että on tullut muodollisesti tai epämuodollisesti lupa. 98-37 kävi eettisen komitean kautta. Enemmistö siis ei mennyt komiteaan. Me olemme sitä mieltä, että kolmannes lähtevistä komission jäsenistä, eli 9.36, on käyttänyt pyöröovea liittyen yritystöihin, joilla on selvät kytkökset olemassa. Me olemme sitä mieltä, että on kyse vähän ongelmallisista rooleista, ehkä voidaan vähän tarkemmin sitä käsitellä tässä. Me olemme sitä mieltä, että ainakin kahdeksan uusista työtehtävistä oli sellaisia, joille ei olisi lupaa pitänyt antaa entiselle komission jäsenelle. Kyse on siirtymisestä rahoituslaitoksiin, muun muassa Bank of America Merrill Lynch-yritys, jotakin muitakin rahoituslaitoksia on mukana. Joku on siirtynyt Gefan hallitukseen tai Proximuksen hallitukseen, entisen Belgakomin hallitukseen siis konsulttitehtävissä on jo kuollut ja erinäisiä muitakin sellaisia, joille ei meidän mielestämme lupa olisi pitänyt antaa. Eli me olemme tehneet joukon ehdotuksia järjestelmän uudistamiseksi ja ne nyt esitellä teille. Vasemmalla mustalla on kirjattu nykytilanne, oikealla punaisella nähdään meidän ehdotuksemme muutokseksi. Ensimmäinen on aika ilmeinenkin. Meidän mielestä on aika omituista, että komission jäsen saavat aika runsaskätisen siirtymäpalkan kolmeksi vuodeksi, mutta toimintasääntöjen mukaan etinen velvoite on vain puolitoista vuotta. He joutuvat hakemaan lupaa vain uusille työtehtäville puolitoista vuoden ajan. Meidän mielestämme tämä on aika omituista. Ja aika yksinkertaista se olisi korjatakin meidän mielestämme. Jos komissio jäsen saa kolmen vuoden siirtymäkauden palkan, niin, niin myös sitten siirtymäkauden uusien työtehtävien osalta pitäisi olla sama. Toinen ehdotuksemme pyrkii puuttumaan siihen, joka meidän mielestämme on vähän epäselvää nykyisissä toimintasäännöissä. Uudet säännöt ovat aika hämäriä siinä, mikä on sallittu ja mikä ei, mikä on sallittua, mikä ei pyörä, ovi on tavallaan mukana toimintasäännössä, koska ehdotturistiriita ei suoraan mainita ja se on ihan selvä ongelma. Meidän mielestämme tähän tarvitaan muutosta, tarvitaan nimenomainen maininta eturistiriitaista. Jos olisi vähän tiukemmin puututtu tähän kysymykseen, niin ne työtehtävät, jotka äsken mainitsimme, eivät olisi nekään saaneet kyllä lupaa. Nykyinen edunvalvontakielto nykyisissä toimintasäännöissä on sekin vain puolentoista vuoden mittainen. Eli tässäkin on vähän ristivetua, kun ajatellaan, mikä on siirtymäkauden palkkio. Sinällään tällä on jo ongelma. Mutta meidän mielestämme 18 kuukautta on aivan liian lyhyt aika tällaiselle edunvalvontakielolle kun on kuitenkin kyse hyvin tärkeistä päätöksentekijöistä korkealla hierarkiassa. Me olemme sitä mieltä, että edunvalvontakielto on myös määritelty liian suppeasti. Sitä ei yleensä ole edes määritelty toimintasäännöissä. Sitä paitsi se on liian suppea myös ja siinä vain huomioidaan komission jäsen salkku. Meidän mielestämme edunvalvonnan pitäisi olla ehdoton kolmen vuoden ajan, eikä se koskisi pelkästään komissiota, vaan koskisi myös muitakin toimielimiä, kuten parlamenttia. Vielä yksi ehdotus, jonka me haluaisimme esittää, liittyy itse prosessiin. Lupaa myönnettäessä uusille työtehtäville. Mainitsin tässä ad hoc eettisen komitean jo aiemmin. Meidän mielestämme se pitäisi korvata jollain vähän pontevammalla elimellä, joka on täysin riippumaton, jossa on asiantuntijoita etiikan kysymyksissä eri jäsenvaltioista. Uuden komitean pitäisi paneutua kaikkiin työtehtäviin, joita komission jäsenet saavat, eikä pelkästään liittyen niihin, joita on mainittu. Siellä pitäisi olla mukana myös jonkinlainen sihteeristö, jolla on riittävästi voimavaroja – jotta se voisi selvittää asioita asianmukaisesti. Jotta tällainen riippumaton elin tai komitea saataisiin aikaan, niin voitaisiin välttää niiltä ongelmilta, joita nyt on ollut, että ad hoc komitea koostuu edellisistä sisäpiirin tekijöistä, jotkut ovat jopa itse käyneet pyöröoven kautta. Vältyttäisiin myös tilanteelta, joka nyt on olemassa, että komission virkamiehet ja itse komission jäsenetkin pääsevät sellaisiin paikkoihin, joissa voivat antaa luvan entisille kollegoille siirtyä muihin työtehtäviin. Paitsi, että näin voivat tehdä, niin ehkä ajattelevat jo omia tulevia uramahdollisuuksiaankin siinä samalla. Mielestäni tämä on hankala prosessi. Tarvitaan kunnon ripaus riippumattomuutta. Jos tällainen riippumaton järjestelmä olisi, voitaisiin ajatella sen toimintakentän aikamista koskemaan muitakin eettisiä kysymyksiä, eikä pelkästään komission jäsenten toimintasääntöjä, vaan ehkäpä jotain muitakin kysymyksiä. Ja sitten lopuksi vielä yksi tärkeä ehdotus liittyen avoimuuteen. Tässä on komission omalta sivustolta kuvaa. Tämä on hiljattain avattu sivusto. Se on askel eteenpäin. Siellä on jotain tietoa sentään uusista komission jäsen, entisten komission jäsenten uusista työtehtävistä, joille lupa on annettu. Mutta meidän mielestämme sivustolla tarjottava tieto on kovin suppea, ei kovin yksityiskohtaista. Me olemme sitä mieltä, että on paljon muutakin tietoa, joka pitäisi julkaista. Tarkat tiedot uusista työtehtävistä, ja myös ad hoc komitean tarkka mielipide. Nyt tätä tietoa ei ole julkisesti saatavilla, vaikkakin se on kyllä asiakirjan julkisuuden pohjalta mahdollista tarjota. Jos kerran sen pohjalta tällainen on mahdollista tarjota, niin tämä on aika tärkeää kuitenkin, ja siksi komission pitäisi itse tehdä aloite sen julkistamiseksi. Itse asiassa me olemme esittäneet useita pyyntöjä asiakirjojen saamiseksi ja luoneet tietokannankin tästä tiedosta. Ehkä tämä rohkaisisi komissioita tekemään jotain vastaavaa itsekin. Minä uskon, että läpinäkyvyyden vaatimusta on tukenut myös oikeusasiamies, joka hänkin on todennut, että tässä tarvitaan enemmän läpinäkyvyyttä. Tässä tärkeimmät suosituksenne. Ennen loppua haluaisin käydä läpi muutaman pyöröovi kuitenkin, kun on kyse komissiosta, niin ei ole pelkästään kyse komission jäsenistä, joiden kohdalla on syytä huoleen eturistiriitojen ja pyörovien hoitamisessa. Olemme huolestuneita myös henkilöstösäännöistä. Ne ovat liian heikkoja, että voidaan todellakin rajoittaa eturistiriittatilanteiden syntymistä, kun virkamiehet tulee komissioon tai sitten lähtee komission palveluksesta, niin aika järkyttäviä pyöröovitapauksia on tullut vastaan ihan hiljattain. Huomasimme energian pääosaston virkamiehen meni energiaan, oli Exxonin palvelussa aikaisemmin ja nyt on sapatti vuotta viettämässä ja tekee työtä kaikkein suurimmalle öljy- ja kaasuyritykselle. Meidän mielestä se on aika järkyttävää että tällaisen luvan komissio antanut. Tämä osoittaa, että säännöt eivät ole riittävän vahvat. Ja sitten Euroopan neuvostossakaan ei ole mitään pyöräovisääntöjä olemassa. Olisi hyvä, että komissiolle tehtävät suositukset hyväksytäisiin myös neuvostossa. Ja kun nyt täällä parlamentissa olen, niin ehkä pitäisi sanoa, että tiedän, että huomenna te mietitte, miten ottaa kantaa Afkon mietintö, jonka Giegold on lausin, laatinut. Sielläkin on jotain pyöräviisuosituksia olemassa liittyen tähän toimielimeen. No niin, me olemme paljon samaa mieltä niiden johtopäätösten kanssa, jotka te teitte omassa selvityksessänne toimintasääntöihin liittyen. Tämä viimeinen virke kyllä aika hyvin esittää yhteenvedon meidän käsityksemme, että komission puolella tämä en enemmänkin kantaa huolta komission jäsentien urakehityksestä. Meidän mielestä on erittäin tärkeää, että komission jäsenten toimintasäännöt uudistetaan ja mitä pikimmiten pelkäämme pahoimme, että vähän liian myöhäistä Varoson kakkosen komission jäsenten kohdalla, koska he ovat nyt jo siirtyneet uuteen elämänvaiheeseen, mutta se ei ole liian myöhäistä Junckerin komissiolle ja olisi varmasti syytä ryhtyä toimiin. Kiitos. Ja vielen Dank. Könnten Sie noch was sagen zu den neuen? Paljon kiitoksia. Voisitteko kertoa näistä kahdeksasta tapauksesta, jotka eivät menneet lupahakemuksen kautta läpi. Mitä paikkoja haettiin ja kuka haki näitä paikkoja? Thank you. Um, we know... Three requests. Kiitos. tiedämättä kolme pyyntöä komission jäseniltä. jotka eivät sitten lopulta menneet auktorisointiprosessin läpi. Eli tarkoitan sitä, että ne lähetettiin ad hoc-komiteaan, että sen komitean, ja ne saavat negatiivisen lausunnon. Näin me asian ymmärsimme. Ja että pääsihteeri komissiossa antoi tämän komission jäsenten tietoja ja he vetivät pyyntönsä pois, mikä tarkoittaa, että nämä tapaukset eivät tule esiin komissioon trans, äh, avoimuus nettisivustolla, koska siinä katsottiin, että ne eivät menneet autorisointiprosessin läpi. Ne eivät ole komission pöytäkirjoissa. Ja kyllä niin, jos sopii, niin voi mainita, mitkä komission jäsenet olivat kyseessä, mutta emme kuitenkaan äh, tiedä yksityiskohtia näistä rooleista sen enempää. Kaksi komissia jäsentä olivat Connie Hedegaard. Hän sai yhden negatiivisen lausunnon ad komitealta. Ja sitten komissia jäsen Vassiliu kahdessa tapauksessa. Ja sitten hänen kanssaan olin yhteydessä, niin hän sitten valitsi, että vetää pois nämä. Ja acht wurden, ja mitkä kahdeksan sitten hyväksyttiin? Thank you. Um, so to be, um, to be precise about... Ihan täsmällisyystä, että nämä työtehtävät, Rova komissio se, joka vastasi perusoikeuksista ja oikeusasioista kansalaisuudesta, hän sai luvan naistan johtokuntaan ei ole vielä tehnyt, niin komissio antoi siihen luvan. Akva Kefan johtokuntaan hän on myös liittynyt ja hän on myös Pörttelsman säätiössä johtokunnassa Siim Kallas, liikenteestä vastannut komission jäsen. Hän ryhtyi konsultuksi Nortailen kanssa. Se on IT-yhtiö, toimii erityisesti Baltian maissa. Tietysti hän on erityisneuvonantaja myös komission jäsen Don Provskikselle. Sitten on vielä lisää asioita, jotka liittyvät hänen erityisneuvonantajan rooliinsa. Nelly Cruz, hän vastasi digitaalisesta toimintaohjelmasta. Hän on erityisneuvonantaja Bank of America Merrill Lynchilla, Carol de Goods, kaupasta vastannut komission jäsen. Hänellä on lupa tulla aiempaan pölkökomiin nykyiseen proksimukseen. Ymmärtääkseni hän ei ole tullut vielä johtokunnan jäseneksi. Pelkian hallitus on kuitenkin myöskin antanut siihen luvan, eli ymmärrän niin, että on vain ajan kysymys, että se menee läpi, mutta ymmärtääkseni ei vielä. Hän on myös tullut sitten muutaman rahoitusyhtiön piiriin. Se vesi oli yksi niistä nimeltään, jota kuvataan kolmanneksi suurimmaksi private equity-rahoitusyhtiöksi maailmassa. Ja seuraavana edustaja De Jong. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, ja kiitos kollega Viki Känille tästä pyöräovikertomuksesta. Tämä pitää nähdä laajemmassa kokonaiskuvassa. Jo ennen kuin minä tulin tänne, niin vanhoja käytännössääntöjä tutkittiin ja uusi tutkimus teetettiin hiljattain komission aikaisempien käytännön osalta, jos näitä katsotaan, niin ne ovat kyllä ihan perusteltuja lausuntoja. Lukuisia suosituksia on esitetty, mutta niitä ei ole huomioitu. Eli ensimmäisen tutkimuksen anti jäi huomioitta, ja kyse ei ole vain ainoastaan pyöräovista, vaan rahoituksellisista etuisuuksista, matkustusetuuksustista, perhesuhteiden hyödyntämisestä ja niin poispäin. Eli sääntökysymys on edelleen päivän polttava ja tärkeä meille. Tämä pitää huomioida muun muassa edes mm, vastuuvapauskysymyksiä käsiteltäessä. Mitä tulee pyöräovikysymyksiin, niin monet monet parlamentaarikot minun lisäkseni lähettivät viime vuoden marraskuussa kirjelmän uudelle komissiolle muutamine konkreettisine ehdotuksine höystettyinä. Pyysimme tätä cooling off aikaa pidennettävän, karenssiaikaa pidennettävän ja sitten toinen asia liittyi eettisen komitean riippumattomuuteen ja sitten avoimuuteen käytyjen keskustelujen osalta ja sitten lobbauskielto asia, eli tämän ajan pidentäminen. Eli muun muassa loppauskieltoajan pitäisi olla yhtä pitkä kuin etuisuuksien maksamisen aika. Marraskuussa komission edustaja totesi, että tämä on tarpeeton ja liian kallis harjoitus Pyöröovi-asia on kiinnostunut nyt myös oikeusasiamiestä, ja mitä tulee avoimuusaspektiin, niin lukuisia suosituksia myöskin hän esitti ja Juncker ei näitä hyväksynyt ja oikeusasiamies oli uudemman kerran Junckerin yhteydessä ja sanoi, että hänen mielestään – myöskin yksityismääräykset kunnioittain on mahdollista saada aikaiseksi proaktiivinen ratkaisumalli aiheeseen liittyvien tietojen välittämisessä. Eli tilanne on vakava, sillä jos katsotaan komission reaktiota, niin se haro vastaan. Oikeastaan komissio ei halua mitään sellaista, mitä kontvaliokunnan mietinnössä sanotaan tai mitä parlamentaarikot ovat toimineet tai oikeusasiamies vaatimu, maltillisina vaatimuksina on esittänyt. Ja jos katsotaan komissaari Timmermansia, hänen suuntaansa, niin tämähän on hänen salkkunsa. Hänen kanssaan tästä voitaisiin keskustella ja pyytää, että käytännössääntöjä muutetaan huomioiden Kontin teetättämän tutkimuksen ja erityisesti tähän pyöräovi-kysymykseen liittyen. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Ajala Sender. Si. Ähm, Niin, minä haluaisin kiittää näistä tiedoista, mutta nyt on niin, että tässä kuulin muista puheenvuorostakin, että on tehty esitys tai alustus näistä tapahtumista ja, ja sitten jotain kohdauksia tarvitaan ihan toimintasääntöihin. Minä haluaisin vähän paremmin ymmärtää, mihin tosiasioihin nämä ehdotukset perustuvat. Kävitte kovin nopeasti läpi tässä, äh, luettelitte eri komission jäsenet nopeasti, niin tietenkin joidenkin kohdalta evättiin. Sitä ei välttämättä sitten missään ole näkyvillä. Ja sitten joku on uusi komission jäsen. Ja voin taata, että jonkun kohdalla olisi parempi, että ehkä olisi ollut joku toinen komission jäsen siinä rinnalla auttamassa myös uudessa tehtävässä. Minä olisin vähän paremmin ymmärtää, mihin perustuvat ehdotuksenne, mihin selvityksiin jos tässä vain katsotaan, että kahdeksan on lähtenyt Paroston komission säännöstä, siihen se perustettaisiin, ei se ole ihan riittävää ole mielestäni. Pitäisi vähän tarkemmin tunkia taustaa, ole vähän tiukempi tässä ikään kuin. Tämä teidän alustuksen liittyy enemmänkin teidän ehdotuksina muutoksiksi. Ehkä meillä on eri käsitys. Haluaisin nyt ihan teidän tarkkaan sanovan, mihin selvitykseen tämä perustuu mihin tosiasioihin näiden yksittäistenkin tapojen kohdalla. Tämä koski tietenkin jotakin virkamiehenkin, mutta komission jäsenten kohdalla haluaisin tietää vähän tarkemmin, mitä työtä te olette tehneet näiden tosiasioiden parissa, tosiasioiden parissa ja näissä tapauksissa. Pelkään pahoin, että tässä siirrytään nopeasti vain muutoksiin ilman, että tiedetään tapauksia. Minä tulen yhden tapauksen, yhden liikenneasioista vastanneen komission jäsenen tilanteen. Hän oli Itämeren puolella arvossa näitä ja hän oli virolainen ja halusin vähän tarkemmin siis tietää näistä asioista. Jos sanotaan, että on ollut neuvonantajana jossain tai vaihtanut alaa, ei se sinällään riitä. Ja sitten kolme vuotta vai 18 kuukautta, niin mielestäni oli ihan mielenkiintoista kuulla tästä erotuksesta, mutta kun ajatellaan aikaa kolme vuoteen asti, niin sanoitte, että jos on jonkinlainen sopimus, että saa palkkaa näin pitkälle, kun sitten saa jotain muualta, 18 kuukautta. Ja sitten jos on saanut jonkin toisen työn, niin ehkä sitten ei enää voisi saada tätä siirtymäkauden palkkiota. Se olisi osa sopimusta ikään kuin. Haluaisin tietää, mitkä ovat tavallaan nämä kuukaudet, jotka ovat varmoja. 18 kuukautta vai kolme vuotta, jos tehdään sopimus vain tietyistä määristä kuukausia, jolloin on varmuus siitä, ettei ole väärinkäytöksiä. Minäkin ehkä siitä syystä, että olen sitä mieltä, että on hyvä, että pestään oma pyykki ensin, se on meidän etujen mukaista. Minä haluaisin sellaisen eurooppalaisen kuitenkin, joka ajaa meidän etomia, tai sitten sellainen, joka on täysin läpinäkyvä, mutta ajaa meidän asioitamme vastaan. Parempi, että joku nyt olisi kiinnostunut Euroopasta edes. Siksi kysyisinkin, voitaisiinko ehkä tässäkin mielessä yksilöidä joitakin tehtäviä tilanteita, jotka ovat seuraavasti Euroopan mielisiä, esimerkiksi missä ovat toimineet, onko kyse TTIPn vastustamisesta sinällään ihan legitiimiä, mutta en nyt ole ihan samaa mieltä, eli minkä puolesta edunvalvonta harjoittaa ja minkä ei. Haluaisin tietää tosiasioista enemmän. Mihin tosiasiaan perustuvat teidän ehdotuksena muutoksissa? Mielenkiintoisia keskustelun alaisia varmasti, mutta missä ovat tosiasiat? Kollegi Toiro. Ja seuraavan edustaja Toiva. Danke, zunächst mal. Paljon kiitoksia. Hienoa, että asia on esityslistalla. Kiitokset myöskin näistä mielenkiintoisista tutkimustiedosta. Pari kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee komission jäsen Dalin eroon, niin silloin keskusteltiin siitä, niin puhun hänen poistumisestaan virasta. asia ei ole vielä loppuun asti käsitelty. Herää kysymys, että pitäisikö komissaaria jollakin tavalla paremmin suojella, tai voidaanko heidän suojella paremmin. Onko teille syntynyt sellainen vaikutelma, että komissaari tietävät, mitkä ovat pelisäännöt? Eli onko tarvetta toimia? Eli etteivät komissaarit voi joutua loppareiden kynsissä sellaiseen tilanteeseen, joka olisi vastoin käytännössä sääntöjä. Te esititte lukuisia esimerkkejä. Te puhuitte kahdeksasta komissaarista, joista keskustellaan, mutta vain neljä nimeä sain kirjattua paperille. Voisitteko mainita muutkin neljä vai ettekö tunne näitä komission jäseniä? Kollega Kään, olkaa hyvä. That was eight, uh... Selventääkseni kahdeksan tointa, jo, jo ne koskevat neljää komission jäsentä. Thank you for the, um, thank you for the, the... Äh, kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin nyt jos puhutaan faktoista, pahoittelen, että ei mahdollisuutta pitää pidempää alustusta tänään, mutta olemme laatineet aika kattavan ja pitkän raportin löydöksistämme. Ja selvitämme siellä sen myös tämän prosessin, että olemme seuranneet komissiota, kollegiota ja niiden pöytäkirjoja useiden kuukausien ajan. Ja aina kun nähtiin, että uusi toimille on luvan, niin pyysimme siitä tietoa tapauskohtaisesti. Asiakirjojen saatavuuden perusteella sitten kävimme läpi kaikki 98 lupaa ja kaikki tämä tieto on kerätty tietokantaan. Ja puheenjohtajan luvalla ehkä voin lähettää linkin tähän tietopankkiin. Se on julkisesti saatavilla. Sieltä voitte nähdä ne tiedot, jotka meillä on. Useat komission jäsenet ovat olleet työpaikoissa yliopistomaailmassa, on ollut opetustoimia tai jotain tällaista. Siis useat komission jäsenet eivät ole lähteneet mihinkään kiistanlaisiin toimiin, mutta joitakin on ollut. Halusin myös pahoitella valiokunnalta. Minulla oli joitakin kopioita jaettavaksi raportissa, mutta pelkäänpä, että kun Junani oli niin kamalasti myöhässä, niin tuli niin nippa nappa, niin, mutta en pystynyt, mutta sähköpostiin, jos puheenjohtaja sallii. Otitte tärkeän kysymyksen esille, kolme vuotta versus 18 kuukautta. Mikä aikamäärä on sille sen jälkeen, kun virasta on lähtenyt? Toimintasäännöt on aika epämääräinen, koska toisaalta komissaari jäsen voi sanoa asioita, että velvoite aiemmille komission jäsenille toimia integriteetillä, ei eräällä tavalla lopu kokonaan. Mutta että sitten itse asiassa nämä konkreettiset pyytöt, joilta aiemmilta jäseniltä tulee, mitä tehdä uusien toimien kanssa, sehän kestää vain 18 kuukautta. Eli tässä on kohtaamattomuus siinä, että konkreettiset velvoitteet kestävät 18 kuukautta ja sitten siirtymäkauden lupaa kolme vuotta, mutta myöskin se, mistä sanoin aiemmin, että komission jäsenet, kuten kaikki tiedämme, olivat päätöksentekohierarkian huipulla. He ovat erityisen tärkeitä ihmisiä. Jotkut aiemmat jäsenet, komission jäsenet, eivät ole vain yhtä toimikautta, 10 vuotta, 15 vuotta. Heillä on valtava määrä voimaa, merkitystä, vaikutusvalkaa, verkostoitumista on vaikea kuvitella monia muita toimia, jotka olisivat niin tärkeitä kuin komission jäsenen toimi monin tavoin. Eli on ihan oikein, että emme pelkästään odota, että he noudattavat tiettyjä sääntöjä 18 kuukauden ajan, vaan että kolme vuotta on asianmukainen aikamäärä, kun otetaan huomioon heidän merkityksensä. Lähetän tietokannan teille ja voitte siitä nähdä, mutta varmaankin teitä kiinnostaa se, että niiden aiempien komission jäsenten määrä, jotka ovat liittyneet joihinkin Euroopan myönteisiin ajatushautomoihin, niin se näkyy sieltä se tieto. Herra Toirerille. Komissiojäsen Dali myöskin on useastikin toimesta pyytänyt lupaa, siellä on yksityiskohtaiset tiedot Tärkeä kysymys myös siitä, että onko tarpeeksi selkeää, että mikä saa olla, mikä ei. Se on tärkeä pointti. Puuttuu selkeyttä tästäkin. On kovin vähän määritelmiä toimintasäännöissä. Pyöräovisääntö pätee ammatteihin, toimiin, mikä se oikeastaan on, occupation, onko se vain palkallinen työ vai myöskin palkaton se ei ole ihan selvä. Mitä se tarkoittaa on, että on joitakin aiempia komission jäseniä, jotka ovat hakeneet toimiin ajatushautomoissa, muissa neuvonantajarooleissa, mutta sitten näkee, että on muita aiempia komission jäseniä, jotka ovat johtokunnissa ja jotka eivät ole hakeneet ilmeisestikään lupaa. Joten selkeän puutetta siinä on oikein hyvä esimerkki on se, että aiempi komission puheenjohtaja, hänestä tuli kunnia komiteassa, European Business Summitissa, kaikkihan sen tunnette. Valtava tapahtuma joka vuosi. Sinne tulee paljon suuria yhtiöitä komission jäseniä paikalla Komissio päätti, että tähän toimeen ei tarvittu lupaa. He vain hyväksyivät sen, että siitä oli ilmoitettu. Mutta saman aikaan hän haki sitä, että tulisi Madridin operatalon kansainväliseen johtokuntaan. Ja siinä käytiin sitten virallinen lupamenettely. Se vain kertoo hyvin, ja muitakin hyviä esimerkkejä on, jossa komission jäsenet itse, ja ehkä jopa komissio, en tiedä, niin siellä on selkeä puutetta siitä, että mitä säännöt kattavat ja mitä ei. Sen vuoksi sanomme, että kaikki uudet toimet pitäisi alistaa lupamenettelyyn. Sitten päästäisiin eroon tästä epämääräisestä harmaasta alueesta, joka tällä hetkellä on. Ja, edustaja Stas. Ei. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitokset kollega Kanille tästä selvityksestä. Kuten Denis de Jong jo totesi, niin oma teetettämämme tutkimuksemme ja teidän järjestönne tekemä työ on kyllä valistava. Se kertoo, minkälaisia puutteita nykyisiin sääntöihin liittyy, ja tehän jo annatte ymmärtää, minkälaisia muutoksia sääntöihin voitaisiin tehdä. Ja oikeastaan tämä on ihan ajankohtainen keskustelu. Ensi torstainahan Timmermans tulee vieraaksemme. Me voisimme tästä keskustella hänen kanssaan. Minua kiinnostaisi Yksi seikka. Te puhuitte tästä ad hoc eettisestä komiteasta ja siihen liittyvästä edistymisestä. Erityisesti oikeusasiamiehen O'Reillyn toimesta. Sihteeristö on ilmoittanut meille O'Reillyn ja Junckerin välisestä kirjeen vaihdosta. Kahden, kahden kuukauden väliin, vain näitä vastauksia tulee 24. heinäkuuta ja sitten syyskuussa sekä marraskuussa vastaukset saatiin. O'Reilly sanoi, että edistystä on saatu aikaiseksi, niin kuin tekin sanoitte, mutta kysyisinkin seuraavaa. Voisikohan komissio hiukan aktiivisemmin kertoa nettisivuillaan avoimessa hengessä tämän komitean toiminnasta. Komissio on täällä edustettuna ja voi varmaan vielä puuttua tähän keskusteluun, mutta minä toteaisin, että olen samaa mieltä kollega O'Reillyn kanssa sen suhteen, että oikeahan me toivomme avoimempaa, aktiivisempaa toimintaa komission puolelta. Eli Eettisen komitean selvitykset on julkaistava avoimuuden hengessä. Minun mielestäni tämä on aivan oikeutettu vaatimus ja kysyisinkin, että sopiiko tämä komissiolle. Oletteko kanssani samaa mieltä vai ette? Kiitokset ja seuraavana edustaja Lavaju. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos. Olen iloinen tästä keskustelusta, koska olen tässä kirjannut kaiken ylös. Ja 2014 vastuvapaus käsittelyssä tämän huomioimme ja kun keskustelemme myös varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa torstaina. Yksi pikainen kysymys, mutta, mutta haluaisin tässä olla vähän provosoiva ensin. Jos ajatellaan ihan ne maailmaa, niin totta kai voitaisiin käyttää maalaisjärkeä. Ihan vain maalaisjärkeä siitä, mikä on eturistiriita, mikä ei. Mutta kun tiedämme, inhimillinen tekijä on aina se heikoilenkin joka ketjussa ja poliittinen sitten vielä sitäkin enemmän todennäköisesti. Hiljattain kuulin kivan lausahduksen, minä toistan sen täällä, nimittäin kun puhutaan korruptiosta, ei eturistiriidosta. Ensimmäinen korruptioteko jonka viranhaltija teki, on hyväksyä julkinen virka, johon hän ei ole kelvollinen. Tämä lausuminen, se, että ensimmäinen eturistiriita on, on tavallaan siinä, että jos ottaa julkisen viran, johon ei ole pätevää. No kun maalaisjärkiä ei voi käyttää, on oltava konkreettisia velvoitteita ja sääntöjä. Eli ihan yksi konkreettinen kysymys. Mitä mieltä olette, kun olette selvityksiä tehneet? Olisi paras käytäntö innoituksen lähde uusiksi toimintasäännöiksi. On olemassa kanadalaiset säännöt, USA ja yritysmaailmassakin näitä asioita hoidellaan. Mikä olisi teidän mielestämme kaikkein paras käytäntö? Ich habe mich auch auf die Rednerliste. Niin, minäkin haluaisin vielä lausua joku sen sana sen, Jos tämä olisi yksinkertainen asia, niin ei tarvitsisi taas vatvoa tätä samaa asiaa. Noin vuosi on kulunut siitä, kun Barroso kakkonen jätti tehtävänsä. Ja olin yllättynyt siitä, että vain neljä, niin neljä plus kolme tai neljä plus kaksi, eli kuusi komissaaria yrittivät päästä liikenneelämään tai ovat päässeet sinne mukaan. No, odotetaan kuusi kuukautta vuoden päästä. Taas asia otetaan esille ja päivitetään tietojamme, mutta muistuttaisin teitä siitä, että Barosso 1, hän 20 kuukauden jälkeen yhtä lukuun ottamatta kaikki komissaarit olivat jossain päin liike-elämän maailmassa mukana. Eli nyt tilanne näyttää muuttuvan siten, että siirrytään opetusmaailmaan tai aivoriihipuolelle. Sehän voi olla valmistelevaa työtä tulevaa silmällä pitäen. Jotkut komissaarit oppivat jopa nopeasti ja osaavat käyttää uusia sääntöjä hyödykseen. Eli kyllä, tietoa käytetään rahan tahkoamiseen epäilemättä. Ja eihän se nyt ole pahaa, mutta meidän täytyy vain varmistaa, ainakin meidän kannaltamme olisi tärkeää varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Eli myöskin ne pienet yritykset, joilla ei ole varaa tällaisiin neuvonantajiin, niin heillä on yhtäläiset mahdollisuudet. Siihen täytyy kiinnittää huomiomme. Ja voisitteko kertoa meille vielä että nämä aihoriihet, minkälaisista organisaatiosta järjestöstä on kyse? Mitä siellä ihan oikeasti tehdään? Ja mikä on teidän arvionne, mitä sitten tapahtuu esimerkiksi kuusi tai kahdeksan kuukautta myöhemmin, kun näissä aivoriihissä on toiminut entinen komissaari? Thank you for the, thank you for the questions. Kiitos kysymyksistä parhaista käytännöistä kysymyksestä. Mielestäni ei ole helppo osoittaa yhtä järjestelmää, joka olisi parhaat käytännöt. Tämä on aluillaan oleva osa-alue. Julkisen toiminnan etiikka. OECD on tehnyt hyvää työtä tark- tarkastelemalla sääntöjä ja levittämällä hyviä käytäntöjä. Varmastikin ollaan tilanteessa, kuten omassa raportissanne on otettu esiin, että Otetaan hyviä osia eri järjestelmistä. Tiedän, että useinkaan ei ole, tai joskus ei ole suosittua puhua Yhdysvaltain kokemuksista täällä. Ihmiset eivät haluaisi ajatella, että Bryssel olisi mitään sellaista kuin Washington DC, mutta äh, voi hyvin sanoa, että kun presidentti Obama astui virkaan, vaikka sitä onkin monta vuotta, niin hän otti käyttöön uusia pyöröovisääntöjä. En, ja sitä ennen presidenttikaudella se oli ollut vakava ongelma. Mielestäni olette oikeassa, kun otatte esiin Yhdysvallat, Kanadat, joitakin Euroopastakin tulevia esimerkkejä. Täytyy vain ottaa sieltä, mitä voidaan. Kyse on myös siitä, että pyritään olemaan mahdollisimman hyviä. Jos komissio olisi paikalla tänään, niin he varmaan sanoisivat, että itse asiassa sääntömme ovat paljon paremmat kuin useimpien muiden Euroopassa. Ja minä sanoisin, että se ei riitä. Pitää pyrkiä olemaan paras. Pitää pyrkiä olemaan niin hyvä kuin voimme olla, eikä vain niin, että olemme parempia kuin muut, että se riittäisi. Parhaat käytännöt on monitahoinen juttu siis. No, vastatakseni puheenjohtajalle. Olemme erityisesti ottaneet esille kahdeksan tointa, joihin liittyy neljä komission jäsentä monimutkaisesti ilmaista, mutta on muita toimia, joissa löydettiin myöskin ongelmia. Ehkäpä eri syistä. Mutta ne on myös otettu esille raportissa me menisimme sitten niin pitkälle, että sanoisimme, että näitä toimia ei olisi pitänyt äh, auktorisoida. Ehkäpä ei, mutta mielestämme niitä ei arvioitu kunnolla. Ja mielestämme sääntöjä ei sovellettu niin tiukasti kuin olisi pitänyt. No tässäkin on harmaata aluetta. Ajatushoutomut on todellakin tärkeä osa-alue Useat komission jäsenet ovat ottaneet neuvonantajan toimia niissä, tai Pertasman säätiö esimerkiksi, sehän on poliittisesti aktiivinen ajatushautamo. Olemme yllättyneitä, että se sai luvan, kun otetaan huomioon, että organisaatio hallitsee 70 prosenttia osakkeista Bertelsmans Media konsernissa ja enemmänkin. Eli sitä ei voida ajatella puhtaasti hyvän tekeväisyystyön osalta, sillä organisaatiolla on äh, hyvin tiukat yhteydet äh, yhtiöihin tai yhtiöön. Siinä täytyy olla kovin varovainen se on hyvä esimerkki siitä, kun pitää olla varovainen ajatushautomuuden kanssa. No sitten vain mainitakseni toisen komission jäsenen Almunian. Hän tuli mukaan selvitykseen, jota tehtiin ajatushautomo konsultointi yhtiössä European House of Brand City. Selvitys tehtiin erityisesti energiapolitiikassa ja ONL oli siinä tukijana Se ei ollut täysi päiväinen toimi millään tavalla, mutta jälleen vähän epämääräinen alue ajatushautamoiden palkallisten töiden konsultoinnin välillä. Tämä kaikki tarvitsee parempaa selkeyttä mielestäni. Vielen Dank für die Euro- Paljon kiitoksia. Komissiosta kollega Klesburt pääsihteeristön edustajana. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia rouva Kään noin kattavasta selvityksestä. Komissio vastaa luonnollisesti tähän selvitykseen ja kirjeeseen, jossa peräänkuulutetaan muutoksia. Tähän voi paljonkin sanoa, kuten moni totesi, mitkä ovat tosiasiat kaiken taustalla. Ei pidä unohtaa että komission jäsenin noudatettava eettinen järjestelmä on 245 artikla perussopimuksessa, jonka mukaan lahjomattomuus ja harkinta sääntöjä noudatetaan myös senkin jälkeen, kun viranhoito on päättynyt. Ei se ole kovin ihmeellistä, että komissio ei ole kovin paljon tehtäviä evännyt. Ei se ole niin kauhean ihmeellistä, että komission jäsenet eivät ilmoita mahdollisista tehtävistä, jotka mahdollisesti tulevat eturistiriitaan, ajatellen mitä salkku heillä on ollut tai mitä velvoite itsekin tietävät, että heidän täytyy tätä velvoitetta noudattaa. He tietävät, että jos rikkovat velvoitteita perussopimuksen 245 artiklaan voidaan vedota ja viedä se tuomioistuimeen. Yksi tällainen tapaus on tullutkin ilmi jossa komission jäsen vietiin tuomioistuimien erään tehtävän hoidon vuoksi ja todettiin, e, että ei kannata puuttua asiaan, koska komission jäsen oli luopunut tehtävästä. Me tiedämme tämän tapauksen. Ja ei ollut ristiriidassa olevasta toiminnasta. Se, että on ilmoittanut jostain työtehtävästä, nyt on tämän terveysmyksen mukaan kyseessä kahdeksasta työtehtävästä, joille olisi pitää lupaa antaa. Se on aika hyvä lopputulos kuitenkin. Mutta totta kai meidän täytyy olla samaa mieltä niiden kriteereiden kanssa, joita on odotettu tämän selvityksen teossa. Ei tässä ihan tarkkaan tullut selville, miksi, no täytyy tarkemmin lukea vielä tämä raportti kaikkien tietoystävien osaltakin, mutta mikä vaaralliset olisi sitten näissä työtehtävissä. Mikä eturistiriita ongelma olisi, ettei työtehtävälle olisi lupa pitänyt antaa. Nimittäin jos olisi ollut eturistiriita ja edellisen salkun kanssa ei lupa olisi myönnetty, niin mikä tämä eturistiriita laajemmin sitten mahdollisesti olisi? Jos sitten sanotaan, että mm, millekään tehtävälle yksityiselle ketsolaiset pitäisi antaa lupaa entiselle komission jäsenelle, menisi ehkä vähän pidemmälle kuin kuin mitä eettisiä sääntöjä noudatetaan erillisiin komission jäseniin. Kyllä, heidän asiantuntemuksensa voi olla hyödyllistäkin ulkopuolella. OECD on tehnyt myös mielenkiintoisen tutkimuksen, jonka tunnette. Se on hyvä vertailukohta sekin, ja siinäkin todetaan, että kielot ja rajoitukset täytyy asettaa oikean suhteeseen ajatellen vaaraa tai konfliktia komissio on hyvin tarkkana ja tiukkana, ettei anneta lupaa toiminnalle, joka olisi ristiriidassa edellisen salkun kanssa tai ristiriidassa Euroopan unionin etujen kanssa. Nimenomaan tässä hengessä komissio työtä tekee. Me vastaamme kyllä kaikkiin näihin muutosehdotuksiin ja kaikkeen muuhunkin. On hyvä muistaa kuitenkin, kun ajatellaan tätä uusi, jatkuvasti esille tulevaa ajatusta riippumattomasta ulkopuolisesta eettisestä komiteasta. Kiva ajatus sinällään. Komissio vuosia sitten esitti toimielinten välistä eettistä komiteaa, mutta sekä parlamentaarinen neuvosto sen torjuivat. Sitä paitsi se olisi ollut aika raskasta toteuttaa. Komissio ei tiedä, mitä odottaa tällaiselta riippumattomalta eteiseltä komiolta. Siksi me olemme nyt pystyttäneet oman komiteamme ja kannattaa katsoa, mikä on kokoonpano. Siellä oli aikaisemmin kaksi entistä komission jäsenä ja pari ulkopuolista, mutta nyt huomattiin, että siellä saataisiin antaa vaikutelman tietystä riippuvuussuhteesta ja entinen komission jäsen ei ehkä olisi riittävän tiukkaa ajatellen kollegojaan. Ja siksi kokoonpanoa muutettiin. Siellä on yksi tuomioistuimen tuomari, yksi Euroopan parlamentin entinen jäsen, Harry Terry Wynn, ja sitten komission entinen pääjohtaja. Siitä syystä, että jotta voitaisiin arvioida mahdollisen eturistiriitoja, täytyy tuntea myös salkun luonne mekanismit ja niin edelleen, miten mitäkin tehtäviä on myönnetty. Ja se on tunnettava ennen kuin kuulee mitään ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka eivät välttämättä tiedä, miten toimii jokin toimielin. Tuskin on yhtäkään eettistä komiteaa. Katsotaanpa yhdistyneen kuningaskunnan järjestelmää. Niin sielläkin on tavallaan vertaiset, jotka arvioivat entisten jäsenten toimia. Eli No ei tämä täydellinen ole, täydellistä maailmaa kun ei ole olemassakaan. Mutta komissio on nyt kovin tiukasti ja painokkaasti tätä vienyt eteenpäin, että tämän ilmoitusmenettelyn myötä, ja komission jäseni tietävät tämän varsin hyvin, Mielestäni rouva Kään totesi, että jostain on ollut kerrottu ja ilmoitettu Ehkä siellä yksi on, josta ei ilmoitusta tullut. Ja pyysimme, että tämä henkilö sitten olisi sen tehnyt. Oli kyse ajatushautomasta eikä mistään yrityksestä, yksityisestä tahosta tai minkäänlaisesta riskaapelista toiminnasta ajatellen eturistiriitaa ja niin päin pois. Eli kyllä minä uskon, että ei tämä niin tamaraattinen ole tuloksiltaan kuitenkaan, kun ajatellaan, että siellä on neljä komission jäsentä, jotka olisi voitu panna vastuuseen kahdeksasta toimesta. Ainakin tämän selvityksen tekijän mukaan olisi kyse ollut eturistiriita tilanteesta. Emme nyt ihan ole samaa mieltä tämän ajatuksen kautta. Analyysi on vielä kesken. Minä nyt en mitään lopullista vastausta tekee voin antaa, vaan se täytyy tehdä poliittisella tasolla totta kai myös huomioiden Georgieva ja Timmermans. Kaikki varapuheenjohtajat ja puheenjohtajat varmasti paneutuvat tähän ja tekevät johtopäätöksensä. Mielestäni komissio on jo osoittanut selvää tahtoa lisätä läpinäkyvyyttä. Ja nyt sitten täällä on tällainen yksi sivu, jossa on kytkökset eri tehtävien välillä. Ja siellä on myös linkit pöytäkirjoihin. Sitä paitsi Rova Kärn on meidän tärkein asiakkaamme, joka on pyytänyt asiakirjaa. Ka 52 pyyntöä on tullut koskien noin 190 asiakirjoitettiin paremmin luvun. Me olemme aina vastanneet ajoissa, mitä mahdollisimman avoimesti, eli totta puhuen, ei tässä voi nyt syyttää komissiota siitä, että ei olisi ollut avoimaa. Ajatelkaapa, että kansalainen ehkä on kiinnostunut lukemaan kaikkia näitä ilmoituksia, sitä sun tätä. Joka tapauksessa mitä osumia on tullut meidän sivustollamme, niin ei ole perusteita kyllä tällä ajatuksella, mutta totta kai niin voi ajatella. Me olemme kyllä avoimia, tarjoamme näitä kyllä. Tuskin on toista eurooppalaista toimielintä, joka on niin läpinäkyvä jopa jäsenvaltioihinkin verrattuna. Me olemme ihan yhtä läpinäkyviä kuin mitä muutkin käytössä olevat parhaimmat järjestelmät. No en halua tuhrata enemmän aikaa tähän. Voimme palata asiaan, jos jotain muuta tulee vastaan. kiitoksia. Emme koskaan sanoisi, että käytännössääntö käsitteleminen olisi ajan hukka kaamista. No me olemme ainakin huomanneet, että kun luvut ovat sellaisia, että niistä pitää keskustella, niin sitten on jo myöhässä, myöhäistä. Jos liian aikaisin aloitetaan keskustelut, niin sitten on vaikea saada tuloksia aikaiseksi, joten uskonpa, että tutkimus on mielenkiintoinen, mutta asia, jota pitää seurata. Ja voin kertoa teille, että näin me tulemme tekemään. Joten kiitokset tästä syystä kollega Känille. Varmaankin päivitätte näitä tietoja näiden kuuluisien puolentoista vuoden jälkeen. Sitten tilanne muuttuu kriittiseksi. Kyse ei todellakaan ole siitä, että me tässä osoittelemme sormella, vaan kyse on siitä, että me seuraamme tilanteen kehittymistä. Ehkäpä ainoana tässä talossa me seuraamme, mitä komissio tekee, ja ehkäpä olisi paikallaan, että kaikki tietävät, että isoveli valvoo. Se on yksi tähän avoimuuteen liittyvä prosessi ja se, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Se on tärkeä asia. Muilta osin olen kyllä kanssani samaa mieltä. Nämä ovat mielenkiintoisia, tärkeitä tietoja, joita täytyy vielä uudemman kerran ottaa tarkastelun alle, mutta katsotaan mitä tulevan pitää. Sydämelliset kiitokset ja huomenna jatkamme kello yhdeksän. Valitettavasti taas täällä kylmässä salissa, mutta äänestämme sitten kollega Thomas Deutschin mietinnöstä. Hyvää illanjatkoa, kokous päättyy tähän.